Bene. Buongiorno a tutti, diamo inizio alla commissione. Abbiamo una commissione abbastanza... No niin. Tervetuloa. Esityslistahan on pitkä ja varmaankin vilkaista keskustelua tullaan käymään, joten mennäänpä suoraan asiaan. Jos esityslistaan liittyen ei ole mitään huomautettavaa, niin se on näin hyväksytty. Päivän kokous lähetetään myöskin netin kautta kansan kuultavaksi ja näin pääsemme kohtaan kolme, mutta sitä ennen vielä toivottaisin tervetulleeksi Italian, Italian parlamentin maatalousvaliokunnan jäsenet tänne vieraaksemme. Tervetuloa, tulette todistamaan erittäin tärkeää hetkeä, kun käsittelemme kollega Nicholsonin maitopakettiasiakirjaa. Nyt siirrymme kohtaan kolme, eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen. Tämähän perustuu parempaan lainsäädäntöhankkeeseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja vähentää säädösten määrää. Me olemme jo kyenneet poistamaan vanhentuneita säädöstekstejä käytöstä ja olemme myöskin voineet kodifioida ja uudelleen laatia vanhoja tekstejä. Kolmas kesäkuuta olette saaneet tämän tekstin käyttöön, ja tämä nyt on vain teidän tiedoksenne, ja vastalauseita ei ole jätetty tehty kolmeen viikkoon tekstin jättämisen jälkeen ja artiklan 46.2 nojalla oletamme, että tämä teksti on näin tullut hyväksytyksi, paitsi jos komission edustaja haluaa jotain sanoa. Ja jos ei, niin voimme siirtyä suoraan kohtaan neljä. Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet. Esittelijänä toimii edustaja Adrover Kyse on neuvoston asetuksesta. Tätä tekstiä on muutettu useampaan otteeseen vuoden 2006 jälkeen ja komissio ehdottaa selkiyden nimissä tällaista uudistusta ja tässä täytyy huomioida myöskin Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset. Lainsäädäntötekstiä on siis muutettava huomioiden muuttunut maataloussektorin tilanne. Haluaisin antaa esittelijälle nyt puheenvuoron ja sitten aloitamme tästä aiheesta keskustelun. Komission edustajakin on paikalla. Esittelijä, olkaa hyvä. Saben, afecta única y exclusivamente. Puheenjohtaja, tämä ohjelma, niin kuin tiedätte, on sellainen, joka käsittelee unionin syrjäisempiä alueita Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa. Tämä on keskeinen ohjelma. Minulla on ollut mahdollisuus todeta tämä jo useaan otteeseen, toistan sen vielä nyt. Ilman POSEI-järjestelmää me olisimme todellakin suurissa ongelmissa. Tämä ohjelma suosii siis unionin syrjäisimpiä alueita ja se on varsin vanha ohjelma vuonna 1991. Se otettiin käyttöön. Ja voimme sanoa, että näillä alueilla on keskeinen rooli. Ne mahdollistavat jalostusteollisuuden kehittymisen maatalouden tuotteista näillä alueilla. Kun otetaan huomioon näiden alueiden maantieteellinen syrjäinen asema, niin niillähän on hyvin vähän liikkumavaraa tuotantonsa monipuolistamiseksi. Meillä on olemassa erityisjärjestelyjä, joiden tarkoitus on näillä alueilla mahdollistaa se, että voidaan karjaa kasvattaa ja jalostaa siitä saatavia tuotteita. Toiseksi on toimia, jotka pyrkivät edistämään paikallista toimintaa. Tämä on keskeistä, jos haluamme ylläpitää eh, toiminnan elinkelpoisuuden. POSEI-ohjelmaan on tehty kaksi merkittävää uudistusta vuonna 2001 ja vuonna 2006. 2006 oli melkomoinen käännekohta ohjelman kehittymisen kannalta. Ja silloin nimenomaan alueellisten viranomaisten rooli korostui. Kriisin aikoina näillä alueilla työttömyys on ollut suurempaa kuin kansalliset keskiarvoluvut. Näin ollen on tarpeen pitää kiinni tästä ohjelmasta ja mahdollisuuksien mukaan jopa vahvistaa sitä, tehostaa sen toimintaa. Tällä mietinnöllä me sopeutamme tilannetta siihen, mitä Lissabon tuo mukanaan. Ja lisätään myös viite oikeusperustaan. Siihen artiklaan, joka mahdollistaa eriytetyn kohtelun syrjäisimpien alueiden kannalta. Sitten on hyvin perustavanlaatuisia muutoksia, johon voimme vielä palata, ja jotka pohjautuvat komitologisiin ja teknisiin näkökohtiin – ne sisältävät muun muassa laadun korostamisen ensisijaisena seikkana. Nimenomaan syrjäisimpien alueiden kannalta haluamme, että laatu on ensisijainen. Niin ikään täytyy täytyy suosia tai kannustaa myös käyttämään alkuperämerkintöjä, su- laatumerkintöjä ja niin edelleen. Täytyy muistaa myös kasvia, eläin eläinturvallisuus ja terveys. Täytyy taistella myrkyllisiä, haitallisia aineita vastaan, jotka tulevat naapurimaista. Jatkossa täytyy olla myös mahdollisuus turvautua maatalous vakuutuksiin niin, että tuet ovat, on sidottu tavallaan siihen, että on käytössä jonkinlainen vakuutusjärjestelmä. Valiokunnat, jotka ovat tässä työssä olleet mukana, ovat myös maininneet tämän seikan. Unioni haluaa huomioida myös kolmannet maat, Kolumbian ja huomioida myös Mercosur-neuvottelut. Näissä kauppaneuvotteluissa ei saa käydä niin, että pelkästään maataloussektori joutuu maksamaan sen laskun, sen hinnan, joka tästä unionille koituu. Täytyy tutkia sitä, ettei tulevilla kauppasopimuksilla ole kielteisiä vaikutuksia maataloussektorin unionissa. Näin sitten, jos, jos todellakin kävisi näin, että kielteisiä vaikutuksia näistä aiheutuu, niin täytyy olla mahdollisuus myös turvautua jonkinlaisiin kompensaatioihin. Näiden järjestelyjen täytyy toimia rinnakkain. Ei saa käydä niin, että paikallinen tuotanto joutuu kärsiäksi. Minusta näyttää siltä, että on välttämätöntä taata se, että nämä tuotteet täyttävät kaikki ter- terveysvaatimukset ja määräykset. Kun ajattelemme perinteistä vientiä, niin ne tilat, jotka toteuttavat paikallista, alueellista kauppaa, niin järjestelmä täytyy sopeutua myös heidän tilanteeseensa, jotta tämä ohjelma toimisi asianmukaisesti ja niin kuin sen pitää toimia, niin POSEI-ohjelmaa täytyy siis jatkaa ja taata, että paikallinen tuotanto jatkuu. No, entä sitten lisäkulut? Maanviljelijöiden kannalta jäsenvaltioiden täytyy pystyä antamaan ennakkomaksuja tuista maanviljelijöille. Meillä on myös suunnitteilla erityisiä toimia esimerkiksi viininviljelyn tueksi ja myös muille sektoreille. Tietysti tarvitaan rahoitustoimia. Tässä me ehdotamme muutoksia korostamme sitä, että ehdotetut muutokset ovat täysin perusteltuja. On todistettua se, että rahoitus tällä hetkellä tälle ohjelmalle on riittämätöntä, koska maatalous taantuu. Tämä on osoitettu aivan selvästi. Ja näin ollen tietyissä tapauksissa täytyy mahdollistaa se, että voidaan tiettyä tuotantoalaa vahvistaa, esimerkiksi tomaatin viljelyä, äh, viiniviljelyä, tiettyjen hedelmien ja vihannesten viljelyä erityisillä tuilla. No sitten maksujen pienentyminen Geneven sopimusten mukaisesti ja Perun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Bolivian kanssa niin ikään oikeuttavat sen, että takaamme omille tuottajillemme tukea. He ovat tuottaneet, välittäneet tarvitut asiakirjat niin, että nämä 30 miljoonaa euroa ovat aivan oikeutettuja. Viinialalla muun muassa tarvitaan sopeuttamista, kun ajatellaan näitä tuotantomääriä. Oikeastaan saarilla on hyvin vähän vaihtoehtoja sen suhteen, mitä siellä voidaan tuottaa. Näin ollen täytyy hyväksyä sellaisia toimia, jotka väistävät, jotka välttävät sen, että tuotanto ei kärsi. Tuottajat ovat viime vuosina tehneet valtavia investointeja laadun parantamiseksi syrjäisimmillä alueilla tällä sektorilla on huomattavan tärkeä asema taloudellisesti. Ja mehän menemme valiokunnan valtuuskuntana äh, paikan päälle Kanarian saarelle tutkimaan tilannetta ja siellä kyllä voimme havaita, että kyse on paljosta muustakin kuin euroista, tonneista, kiintiöistä, vaan kyse on ympäristön hyväksi tehtävästä työstä, elämäntavasta sanalla sanottuna. Tämä sektori Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, joka on nyt viime kuukausien aikana osallistunut tämän mietinnön toteuttamiseen, haluan kiittää valiokuntia, haluan kiittää jäseniä, myös niitä, jotka ovat syrjäisimmiltä alueilta kotoisin. Kollegioiden kanssa aina onnistumme tekemään yhteistyötä. Haluan vielä kiittää teitä yhteistyöstä myös tarkistusten tuottamisessa. Ja ennen kaikkea haluan pyytää tukeanne tälle mietinnölle, joka on välttämätön niiden alueiden kannalta, joilla pääsette pian vierailemaan. Ja voitte to- todeta, mikä tilanne siellä on. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme yleiskeskusteluun. Kollega Garcia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymyksiä ei pelkästään esittelijälle, vaan komission edustajille täällä, koska yksi tärkeimmistä asioista minun maani kannalta tässä mietinnössä ovat maataloustuotteiden asema Kanarian saarilla. Tästä on tehty selvitystä, joka on nyt annettu komissiolle. Onko komissiolla ollut mahdollisuutta siihen tarv- äh, tutustua ja mitä sitä ajattelette, koska Kanarian saarten banaanialan tilanne on huolestuttava. Olisi mielenkiintoista nähdä, että mikä komission kanta tähän selvitykseen on ja miten se sopii tähän POSA-järjestelmään. Obrigado, presidente. Kiitoksia, edustaja Malvis. Sinceramente, kollega Gabriel Mato. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Matoa tästä laadukkaasta asiaa tästä tekstistä. Alkuun tilanne näytti aika hankalalta. Eikä siitä, siinä kritisoitu nykyistä ohjelmaa juuri laisinkaan, mutta nyt teksti on muuttunut vahvemmaksi. 70-luvulla maataloussektori oli vielä aika lailla kivikautista ja alueemme muuttui kuku, kukoistavammaksi ja itsenäisemmäksi vallankumouksen jälkeen ja vuonna 1992 saimme Poseidon ohjelman käyttöömme ja sitä kautta me pystyimme muuttamaan politiikkaamme yhteisön politiikan mukaiseksi. On tietenkin selvää, että me olimme aikanaan hyvinkin etäällä EUsta, mutta tämän ohjelman kautta olemme päässeet lähemmäs tätä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Me olemme siis, kuten monet muutkin alueet, hyötyneet tästä ohjelmasta jo monien vuosien ajan. Me olemme saaneet laajamittaista tukea ja korvauksia juuri tästä etäisyydestä johtuen. Mutta 30 prosenttia maitosektorin tuotteista tai maitotuotteesta on tämän BKT-osuus ja nyt me tarvitaan joustavampaa ohjelmatyöskentelyä, niin kuin esittelekin sanoo. Ja näiden ohjelmien avulla voidaan sopeutua uusiin tilanteisiin, jotka johtuvat esimerkiksi uusista kansainvälisistä sopimuksista. Näin voidaan myöskin antaa tukea tilanteen muuttuessa. Näin esimerkiksi Asoreen alueilla maitosektoriin liittyen. Maitotuotteet ovat aika kovan kilpailun kohteena, joten me tarvitsemme tukea ja kompensaatiojärjestelmää. Tämä ohjelma on antanut myös mahdollisuuden käyttää muita ohjelmia ja välineitä vaikutusanalyysien toteuttamista. Sitä kautta on voitu lisätä tarvittaessa tiettyjen tukitoimenpiteiden volyymia. Nyt puhumme siis tästä uudesta joustavuudesta. Näin voimme sopeutua ulkoisiin muutoksiin, jotka tuovat mukanaan uusia haasteita. Ohjelmaan volyymia on kasvatettu oman alueemme osalta 10 prosentilla ja tämä tarkoittaa sitä, että me voimme sopeutua mahdollisiin muutoksiin. Saaret ovat luonnonvoimien armoilla, mutta meidän täytyy antaa maanviljelijöille toimintavarmuuden, koska heidän toimintansa kohdistuu melkoisia riskejä. Joten valtion ja EUn tukien avulla voimme suojella viljelijöitämme ja turvata heidän maanviljelystoimintansa näistä riskeistä huolimatta. Lopuksi toistaisin vielä, että olen erittäin kiitollinen kaikille niille, jotka ovat olleet valmiita tukemaan tämän tekstin hyväksymistä. Tästä on tullut paljon kunnianhimoisempi teksti kuin mitä se aikanaan oli. Kiitoksia. Kiitokset kollega Dantin ja Mayer seuraavina. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää hänen tekemänsä työn laadusta. Syrjäisimmät alueet, tämä on tunnustettava, ovat hyvin kaukana silmistämme ja myös usein sydämestämme. Mutta nämä alueet ovat tällä hetkellä ensimmäisiä uhreja niiden sopimusten takia, joita on allekirjoitettu. Ja näin ollen ne joutuvat kärsimään suoraan kilpailusta. Esimerkiksi bananialalla haluaisin korostaa, että on ongelmia hyvin merkittävän tuotinnon suhteen tietyillä syrjäisimmillä alueilla. Neuvottelut sopimuksista saadaan pian päätökseen ja tämä mahdollistaa muillakin alueilla tuotannon, esimerkiksi Amerikoissa. Minä teen tähän mietintöön tiettyjä tarkistuksia ja minusta se kyllä ansaitsee erityishuomiomme tässä valiokunnassa. Meillä on vierailu tiedossa muutaman viikon kuluttua syrjäiselle alueelle ja olisi mielenkiintoista, että maatalousvaliokunta voisi joku päivä nimenomaan järjestää kuulemistilaisuuden hyrjäisempien alueiden maanviljelyksestä. Eh, avevo saltato per errore Patraoneves. Prego, onorevole Patraoneves, poi Maier. Chiedo scusa, Maier. Unohdin, että kollega Nives pyysi puheenvuoroa. Olkapa hyvä. Citaru Gabriel Matu. Kiitoksia. Apresentou aqui um trabalho de grande minúcia. Joka on laatinut oikein yksityiskohtaisen työn tässä niin, että POSA-järjestelmä voidaan käyttää niin paljon kuin mahdollista syrjäisimpien alueiden hyväksi. Mutta hän on tehnyt myös hyvin läheistä yhteistyötä kaikki niiden jäsenten kanssa, jotka tällaiset alueilta tulevat. Hän on ollut työssä hyvin valmis ottamaan vastaan meidän ehdotuksiamme. Tästä haluan häntä kiittää. POSA on meille elintärkeä. Se on maatalouden kannalta tärkeä syrjäisillä alueilla mutta se on tärkeä myös asioissa, kuten työllisyys, saarten talous, maantiede. Sen vuoksi posaita ei pitäisi pitää pelkästään ohjelman, joka vaikuttaisi vain maatalouteen. Se on kattava väline näiden syrjäisimpien alueiden ja saaristojen kehittymiseen. Tuen kaikkea, mitä Gabriel Mato sanoi. En toista hänen sanomiaan tässä. Haluaisin vain painottaa, että tässä on suuria haasteita nyt edessämme, kun otetaan huomioon nämä kahdenväliset sopimukset, erityisesti Merkosuursopimus. Haluaisin kovasti painottaa todellakin tässä, että komission vaikutusten arvioinnin äh, johtopäätökset EUn ja Mercosurin välisestä sopimuksesta ja niistä vaikutuksista, joita tällä sopimuksella on maatalouteen. Tämä työn mukaan haavoittuvimmassa asemassa olevat alueet, kuten syrjäisimmät alueet ja herkimmät sektorit, lihan tuotanto ja niin edelleen. Niihin Merkosuurussopimus vaikuttaa erityisesti ja negatiivinen talous maatalouteen tästä sopimuksesta se pahenee vielä tai kärjistyy syrjäisimmillä alueilla. Vaikutusarvioinnin numerot ovat syrjäisempien alueiden kannalta hyvin vakavia. Niillä alueilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia eriyttää. Niillä ei ole mahdollisuutta tehdä rakenneuudistuksia yhtä nopeasti kuin muilla alueilla. Mahdollisuuksien kirjo on rajoittunut. Rakennemuutos suhteen äh, tekeminen on hyvin hidasta näillä alueilla, eikä pitäisi aliarvioida näitä negatiivisia vaikutuksia, joita sopimuksilla muiden alueiden kanssa voi olla. Tietysti maidon ja lihan tuotanto ovat sellaisia alueita, joihin mercosur vaikuttaa suoraan. Posaita täytyy sopeuttaa näihin uusiin haasteisiin. Maitokin tietysti huomioon ottaen. Mato on yksilönyt nämä vaarat ja riskit. Hänen ehdotuksensa ovat hyviä. Ja tähän tarvitaan joustavampi ja suurempi budjetti, joten vetoan kaikkiin, jotta ollaan tietoisia näistä elintärkeistä tarpeista, joita maataloudella ja ihmisillä on näillä saarilla. Kiitoksia. Nevescio, Maier, e poi... Kiitoksia seuraavina Maier ja Gutierrez. Kiitoksia. Mietintö on sisällöllisesti kiistatta erinomainen. Onnittelut esittelijälle siitä. Tässä puututaan erittäin tärkeisiin kysymyksiin, mutta juristin ominaisuudessa voin sanoa, että vähäpätöisempien asioiden merkityskin korostuu jatkossa. Me keskustelemme paraikaa puheenjohtajan kanssa suorista tuista ja maaseudun tue, tukemisesta, eli miten täytäntöönpano tai delegoituja säädöksiä voidaan soveltaa. Ja mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin niiden merkitys kasvaa kasvamistaan erityisesti täällä parlamentissa, koska me voimme vaikuttaa vielä täytäntöönpanovaiheessa tilanteeseen. Komitologia-aikana tämä ei ollut mahdollista. Ja tästäpä syystä tämä asia on erittäin tärkeä. Kun katsotaan tarkistuksia, niin niissä viitataan lukuisissa tilanteissa muun muassa täytäntöönpanoja delegoituihin säädöksiin. Ja tähän asti on toimittu komission viitoittamalla tiellä, on tehty tiettyjä tarkistuksia, mutta ei ole välttämättä tehty todellisia muutoksia, joten nyt haluaisin vain varmistaa, että kun komissio ehdottaa täytäntöönpanon määräyksiä, joihin me emme voi jatkossa enää vaikuttaa, niin olisikohan ehkä parempi toimia niin, että me päädymme delegoitujen säädösten käyttöön, koska me voimme täytäntöönpanossa vaiheessa vaikuttaa tilanteeseen. Joten ehdottaisin, että käymme tämän tekstin tältä osin vielä läpi, koska se on sisällöllisesti keskeinen seikka. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, edustaja Mayer. Niin, arvon kollegat, meidän pitää varmistaa, että sovellamme horisontaalista, johdonmukaista lähestymistapaa. Seuraavana Sergio Guterres, olkaa hyvä. Un minuto para no repetir argumentos. Simplemente sí que quisiera... Puheenjohtaja. Yritän välttää toistamasta niitä argumentteja, jotka jo kuulimme. Haluan kiittää edustaja Mato Adroveria tästä hyvin kattavasta mietinnöstä. Niin ikään haluan kiittää kollegoita yhteistyöstä ja koordinoinnista SFD-ryhmässä tämän mietinnön laatimisessa. Haluaisin nostaa esille sen, millä tavalla POSEI-ohjelmaa voitaisiin sopeuttaa ja muuttaa. Tämä on hyvin tärkeää esimerkiksi banaanin, tomaatin ja sokerin viljelyn kannalta, myös kohesion, taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta syrjäisimmillä alueilla. Me emme puhu pelkästään maanviljelyksestä tai tuista vaikeuksissa oleville alueille, jotta ne selviytyisivät kovenevassa kilpailussa. Täällä on mainittu myös ongelmat esimerkiksi kasviterveyden suhteen. Me puhumme myös työpaikkojen luomisesta. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin budjetin suuruutta täytyisi kasvattaa, koska ehdotettu summa on aivan riittämätön. POSEI-ohjelma nykymuodossaankin on täysin riittämätön. Täytyisi olla kunnianhimoisempi ja tämän pitäisi heijastua myös budjettimääriin. Täytyy olla myös yhteisrahoitusmahdollisuus joustoon. ST-ryhmässä on päästy sopimukseen tästä aiheesta. Me haluamme myös muuttaa asetusta, jos tarpeen on, niin että rajatarkastuksia voidaan parantaa. Tässä kolme prioriteettiaspektia meidän ryhmämme näkökulmasta. Ja vielä kerran haluan kiittää varjoesittelijä ja esittelijä. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro komissiolle. Pääjohtaja Botso, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan korostaa, että minun näkökulmastani ja komission näkökulmasta yhteisen maatalouspolitiikan uskottavuus riippuu nimenomaan siitä, ottaako maatalouspolitiikka huomioon yhteiset tarpeet nimenomaan haavoittuvimmilla alueilla ja kaikista syrjäisimmillä alueilla. Varmasti syrjäisimmät alueet nimenomaan ovat keskeinen osa tätä testiä. Ja sen takia komissio korostaa johdonmukaisen tehokkaan politiikan merkitystä niin, että voimme varmistaa, taata tuotannon myös näillä alueilla. No, mitä tulee esittelijän ehdottamiin muutoksiin? Käyn nopeasti lävitse, lävitse tärkeimmät kohdat. Ensinnäkin oikeusperusta 349 artikla. Komissio ei vastusta sitä, että tämä voitaisiin lisätä oikeusperustaksi, koska voidaan sanoa hyvin selkeästi, että tämä on se perusta, joka sopimuksen näkökulmastakin toteaa tukitarpeen ja ottaa huomioon erityispiirteet näillä alueilla kun tämä ilmaistaan lainsäädäntötekstissä, niin minusta se on täysin oikeutettua. Mitä tulee sitten laatuun ja merkintään syrjäisimpien alueiden hyväksi, korostaisin vain sitä, että omassa osastossani, osastossani olemme hyväksyneet ohjelman, jolla pyritään tekemään tunne, tunnetuksi tällaista merkintää. Ja tarkoitus on yhteisrahoittaa ohjelmaa noin 11 miljoonalla eurolla. Tämäkin osoittaa haluamme auttaa aina kun se on mahdollista. No sitten vakuutusasia maatalousalalla. Tämäkin tuli mainituksi. Tässä nähdäkseni täytyy vielä odottaa yleisempää keskustelua maatalousalan turvallisuudesta. Vakuutusten yhteisrahoittaminen on tärkeä elementti, jonka kautta voidaan rahoittaa maataloussektoria. Ja tietysti kun huomioimme äh, syrjäisimmät alueet ja tuottajat siellä, niin siellähän on aivan erityisiä ongelmia – vakuutusten rahoittaminen valtion tukien kautta voisi olla yksi vaihtoehto. Sitä on analysoitu hieman. Ja tämä toteutettaisiin eksklusiivisesti valtion tukien kautta, ja se kyllä aiheuttaisi sitten juridisia ongelmia. No sitten kansainväliset kauppasopimukset ja niiden vaikutus tuotantoon. Tähänkin edustaja Mato viittasi. On aivan selvää, että täytyy valvoa huolellisesti sitä, että kansainväliset kauppasopimukset eivät vaikuta tuhoavalla tavalla näillä alueilla maataloustuotantoon. Mutta jotta voimme ottaa huomioon vaikutukset ja se, että jos mentäisiin ikään kuin automaattiseen kompensaatioon, niin, niin tässä on kyllä hyvin pitkä tie kuljettavana. Välimatka on varsin pitkä. Komissio ei, ei kannata sitä, että olisi käytössä automaattinen kompensaatio. Nyt keskustellaan esimerkiksi bananisopimuksesta ja on äärettömän vaikeaa saada aikaiseksi syy-seuraamussuhde niiden kausien suhteen, kun on kärsitty rahoituskriisistä. Eli todellakin on hyvin vaikeaa ottaa tällainen väline käyttöön. Sitä vastoin mahdollisten vaikutusten arviointi sen suhteen, mitä kansainvälisillä kauppasopimuksilla on, niin tämä toki on sellainen seikka, johon komissio voisi lähteä. Edustaja Mato, mainitsitte myös perinteiset määrät ja halusitte, että tässäkin päivitystä tapahtuisi. Toistaiseksi komissio on ollut varsin vastentahtoinen. Meillähän on aina ollut ja vieläkin on mielessämme huoli siitä, että tässä avautuisi jonkinlainen keinottelun mahdollisuus. Nämä perinteiset määrät on määritelty yli 20 vuotta sitten, ja toki voidaan argumentoida, että päivitys olisi tarpeen. Tästä me voimme päästä yksimielisyyteen, mutta komissio ei voi hyväksyä sitä, että säännöllisesti esimerkiksi vuosittain olisi tällainen päivitys käytössä. Tämä voisi johtaa keinotteluun. Toki 20 vuotta on pitkä ajanjakso ja olen samaa mieltä, että voisi olla aiheellista sopeuttaa määriä. No sitten etumaksut, ennakot viljelijöille. Haluaisin palauttaa tämänkin kysymyksen yleisemmän keskustelun piiriin. Yhteisen maatalouspolitiikan sisällä äh, etumaksujen maksaminen voi olla ongelmallista. Eli ei ole mitään syytä toimia niin, että, että tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön. Tietenkään minä en ole siinä asemassa, että voisin teidän kanssanne keskustella budjetista varsinaisesti. Voin vain panna merkille teidän toiveenne ja todeta, mikä budjetti tällä hetkellä on. Ainut seikka, joka tähän yhteyteen voi lisätä, on se, että keskustelussa täytyy kyllä olla valppaana ja varovainen. Jos pyydetyt määrärahat täytyy rahoittaa maatalousbudjetin sisällä, niin täytyy myös todeta, että nämä rahat on löydettävä muilta aloilta, muiden viljelysektorien puitteista. Tämän pyydetyn rahan pitäisi siis tulla maatalousbudjetin ulkopuolelta, mutta niin kuin sanoin, niin tämä oikeastaan liittyy pikemminkin budjettipoliittiselle tasolle ja päätökset on tehtävä siellä. Edustaja Garcia, äh, kysyitte tutkimuksia, kysyitte tutkimusten perään, vaikutusarviointien perään ja kyllä niitä on tehty. Olen aivan hiljattain niitä esitellyt ja tämä on hyvin rakentava tutkimus. Tutkimus osoittaa todellakin, mitkä ovat kustannukset me tiedämme, että kustannukset ovat korkeammat sellaisissa tuotantoolosuhteissa, jotka vallitsevat syrjäisimmillä alueilla. No mikä sitten on ollut kehitys toisaalta kulupuolella ja toisaalta tulopuolella? Olemme nähneet, että tällä hetkellä ollaan oikeastaan kuilun partaalla. Viljelijä, tuottaja voi vielä juuri ja juuri saada pienen voiton, mutta tämä ei riitä, se on aivan selvää. Tässä tutkimuksessa, äh, sehän ei ole tutki, tutkimus, joka pohjaa tai perehtyy pelkästään bananisektorin, vaan siinä otetaan huomioon taloudellinen tilanne maataloustuotannon suhteen kokonaisuutena näillä alueilla. Näin ollen tällä tutkimuksella on tietty uskottavuus ja se voisi olla myös keskustelujen pohjana poliittisella tasolla silloin, kun päätöksiä tehdään sen suhteen, paljonko, paljonko rahaa täytyy määrärahoihin saada niin, että päästäisiin yhteiseen tavoitteeseen. Eli siihen, että voidaan turvata ja suojella maataloustuotantoa näillä alueilla. Mutta tämä toinen etappi vielä kerran on sellainen, jota en voi arvioida, koska minun tasollani sitä ei päätetä. Edustaja Alves, mainitsitte 20 prosentin korotuksen tiettyihin määrärahoihin. Komission ehdotus on toki tämän suuntainen, mutta tässäkin on äh, vielä eroavaisuutta meidän välillämme. Me haluamme siis budjettineutraaliutta. Haluaisimme jäsenvaltiolta enemmän joustavuutta, mutta komission ehdotus on sellainen, että se takaisi budjettineutraaliuden. Ja te ja kolleganne haluaisitte, että tähän lisättäisiin tämä summa yleiseen budjettiin siis. Mutta toki tämä on siis budjettipoliittinen päätös, johon en voi ottaa kantaa. Ja lopuksi edustaja Mayer, te korostitte sitä, kuinka tärkeää on tapauskohtaisesti analysoida sitä, minkälaiset vaikutukset on täytäntöönpano säädöksillä ja delegoiduilla säädöksillä. Olette oikeassa. Tämä on teidän tehtävänne. Komission näkökulmasta voin vain todeta, että POSEI-asetuksessa me olemme noudattaneet komission yleistä lähestymistapaa – joka on myös niin sanotuissa suurissa asetuksissa, jotka liittyvät markkinajärjestelyihin, suoriin tukiin, suuriin maksuihin, maaseudun kehittämiseen. Eli meillä on aina ollut sama lähestymistapa, ja tätä lähestymistapaa on sovellettu myös POSEI-asetukseen. En salaa sitä, että komission ja meidän lähestymistapamme on myös sellainen, että parlamentin etuoikeuksia siinä suojeltaisiin ja yhteistyötä suojattaisiin mahdollisimman paljon. Mutta totta kai täytyy tehdä tapauskohtainen analyysi, jotta havaitsette, sopiiko komission ehdotus teille vai ei. Kiitos puheenjohtaja. No, Kiitoksia arvoisa kollega Bosch. Nyt vielä päätös puheenvuoro edustaja Matolle. También representante de la Comisión. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle. Täytyy sanoa, että tämä on tietysti kunnianhimoinen mietintö, mutta kuitenkin realistinen. Ja kaikki vaatimukset ovat perusteltuja. Kuten kollega sanoi, niin olemme ottaneet tähän myös tarkistuksia mukaan. Kiitoksia myös tästä komission esityksestä, kiitoksia näistä lämpimistä sanoista. Kiitoksia myös siitä, että kerroitte, että menemme samaan suuntaan. Enemmän on yhteisiä kohtia kuin äh, kohtia, joissa on eri näkökohta. Ja toivottavasti yhdessä pystymme pääsemään sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki ymmärtävät, että syrjäisimmät alueet ovat myös mahdollisuus Euroopalle. Olen syvästi vakuuttunut, että nämä vaikeudet, jotka vielä on olemassa erityisesti rahoituksessa, että ne pystytään poistamaan asianmukaisilla ehdotuksilla. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 11. päivä heinäkuuta mennessä 19. syyskuuta sitten todennäköisesti tämä voidaan sitten hyväksyä. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Kohta viisi. Igeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet, uudelleen laadinta, esittelijänä toimii Papa Stamkos. Keskustelemme nyt tästä mietinnöstä ja komission ehdotuksesta. vuoden 2006 säädösteksti on muutettu jo useampaan otteeseen ja selkeyden nimissä komissio ehdottaa myöskin tässä yhteydessä uudelleen laadintaa. Tämä ehdotus on rinnakkainen, joka liittyy tähän juuri keskustelemaamme aiheeseen syrjäisyys, syrjäys, syrjäisistä seuduista. Kyse on suurista haasteista, joka liittyy koheesiopolitiikkaan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijä Papa Stamkosille ja hänen jälkeensä siirrytään yleiskeskusteluun. Hyvät kollegat, asetus pitää sisällään lukuisia konkreettisia ehdotuksia nyt haluaisin kiinnittää huomenna keskeisimpiin kysymyksiin. Tällä kertaa siis todella lyhyesti. Kyse on komission asetusehdotuksesta, jotka liittyvät Egeanmeren tilanteeseen. Lähden liikkeelle kahdesta olettamuksesta. Tänään tarkastelemme säädösehdotusta, joka on sinänsä uudelleen laadinta, eli muotoillaan tämä teksti uudelleen. Ja komission e- edustaja juuri äsken jo totesi, että vuoden 2011 11 loppuun asti meidän on odotettava ja silloin saadaan analyysi järjestelmän toimivuudesta, johon tämä uusi säädösehdotus tulee Tok- tukeutumaan ja silloin saadaan myöskin kattavampi uudistus pöydälle. Ja kun katsotaan rahoituskertomusta, niin sen mukaan tässä tullaan soveltamaan kahta budjettikohtaa ykköspilarin sisällä, jotka liittyvät siis suoraan tukeen ja maas, maanviljelyyn liittyvään tukitoimintaan. Nyt tilanne on seuraavanlainen. Ehdotukseni perustuvat siihen, että korotetaan varojen volyymia 30 prosentilla. Toinen ehdotus perustuu siihen, että varat voidaan siirtää eri toimenpiteiden välillä. Mahdollista on myös se, että käyttämättömät varat voidaan siirtää seuraavalle vuodelle käytettäväksi. Ja mitä tulee näihin erityistoimenpiteisiin, niin siihen liittyen sanotaan, että soveltamisalaa tullaan laajentamaan. Kyse ei ole enää peruskysymyksistä, vaan myöskin muista tuotteista, esimerkiksi jalostetuista tuotteista, jotka siirretään alueelta Euroopan unionin muille alueille alueet ja kunnat, niiden on tarkoituksena toimia aktiivisesti tämän ohjelman toteutusvaiheessa. Lisäksi ehdotamme eräänlaista korvamerkitsemistä, eli linkitetään tämä tulevaan uudistustyöhön. Ja tämän lisäksi ehdotan, että käyttäisimme yhdenmukaistettuja edellytyksiä ja yhdenmukaistettua toimintaa toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanon tiimoilta. Kiitoksia. Prego. Kiitoksia edustaja Papastamkos. Seuraavana kollega Paulsen, olkaa hyvä. Då väntar jag lite grann så ni får på er hörlurarna. Eh, jag föredrar att prata svenska. Det finns... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Halusin käyttää äidinkieltäni. sanoisin, että tämä ehdotus on hyvä ja sanoisin, että olen iloinen siitä, että edustaja Papastamkos on tehnyt tällaisia ratkaisuja. Hän viittaa muun muassa perinteisiin toimintamalleihin. No mistä alueista on kyse? Tärkeintä on, että heikoimmassa asemassa olevat alueet saavat tukea. Heitä yhdistävät tietyt tekijät kaikkialla Euroopassa. Tilanne on siis sellainen näillä alueilla, että siellä todellista laajamittaista maataloutta ei voida harjoittaa. Kyse ei ole niinkään äh, tästä eurooppalaisesta tai globaalista lähestymistä vastaan, vaan enemmänkin siitä, että monimuotoisuutta voidaan vaalia unionin alueella sekä maataloussektorilla, luonnonsuojelun saralla, riippumatta siitä, mistä alueesta on kyse, merialueet, Alppien alueet, tai Pohjois-Euroopan alueet. Yhtenäinen tekijä on se, että meidän täytyy vaalia näitä alueita, koska ne ovat eräänlaisia perinteen ja kulttuurin perintötekijöitä. Tämä aspekti pitää pitää aina kirkkaana mielessä. Eli meidän tulisi pyrkiä vaalimaan myöskin perinteistä maataloutta. Nykyään panostetaan yhä enemmän informaatioteknologian ATK-pohjaisten järjestelmien käyttöön. Se on tietenkin järkevää, mutta toisaalta meidän täytyy vaalia perustaitoja, koska siltä pohjalta uudistuksia voidaan toteuttaa. Ja näin me toimimme juuri syrjäisimmillä, syrjäisimmillä alueilla – ja niillä alueilla, joiden tilanne on erittäin hankala. Ja yksi yhdistävä tekijä näiden alueiden välillä on se, että liikenneyhteydet ovat erittäin puutteelliset, mutta alueiden elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että liikenneyhteydetkin toimivat. Kyse on toki paikallisesta kysymyksestä, eli mitä tekijöitä tulisi korostaa. Egean meren alueella tilanne on toisenlainen kuin Pohjois-Euroopassa. Eli meidän täytyy korostaa juuri näitä perinteitä ja kuljetusaspekteja. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Tanelis ja Fia. Olkaa hyvä. Me vriskun apollitos sinfono i paratirisis, kirja pistos. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä varapuheenjohtaja sanoi, ja olen samaa mieltä, että tämä on suuri haaste EUlle. Pystyykö se ottamaan huomioon erityis tarpeet syrjäisimmillä alueilla ja tässä tapauksessa pienillä saarilla. Ja näin tämä laajempana suurempaa kuvaa. Tietysti eivät kaikki ole sitä mieltä, että saarten selvitysmahdollisuudet olisivat niin erilaiset kuin mantereella. Ei, ole, ei tämä ole automaattista, että ihmiset olisivat sitä mieltä joten asiaa täytyy korostaa. On myös alueita, joissa on hyvin vaikeita demografisia trendejä. Ne ovat riippuvaisia matkailusta, maataloudesta. Mutta usein tässä voi olla ristiriitoja koska se taas aiheuttaa rasitetta esimerkiksi vedensaannille. On matkustusvaikeuksia ja näistä tulee kaikista lisäkustannuksia. Eli jos katsotaan nyt tulevaisuuteen, niin äh, laittomassa maahanmuutossa on myös kasvavia paineita ja kaikista näistä syistä meidän todellakin kannattaa katsoa saarten tilannetta erityisellä tavalla. No sitten eläintensuojelu ja maatalous. Mielestäni voimme tukea luonnon monimuotoisuutta, voimme tukea paikallisia geneettisiä resursseja. Ne ovat löytäneet ekologisen lokeronsa ja pitkän ajan kuluessa ja sitten on löydetty sellaisia viljelykasveja, jotka ovat pystyneet selviytymään usein vaikeissa ilmasto-olosuhteissa. Kuten Rapapastamkos meitä muistutti, tämä ei ole uudelleenarviointi, vaan uudelleen laadinta. Ehkäpä tähän voidaan palata tähän asiaan ja käsitellä asiaa perustalla samalla tavalla vuoden loppua kohti. Mutta tietysti Lissabonin jälkeen asiat ovat muuttuneet ja täytyy katsoa erityisesti rahaa, joka tähän asetukseen liittyy. Tilintarkastustuomioistuimelta on tietysti raportti. Ja tässä ehkä sitten on mahdollisuus tarttua asioihin ja ongelmiin. Koska maataloushyödykkeiden kuljettaminen mantereelle, se pitäisi olla asia, joka, joka asetus kattaisi sekä määrien mielessä että laadun mielessä myös. Suuria paikallisia markkinoitahan ei ole. Ja tämä nimenomainen osa alue on asia, johon täytyy asetuksessa puuttua asianmukaisella tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Alleria. Volevo ringraziare il collega Papastankos per l'ottimo... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. mahdolliset ongelmat ja tukijärjestelmät voi nähdä luonnollisesti eri näkökulmasta. Jos nyt tässä vaiheessa voisin kommentoida kahta seikkaa. Oikeastaan ovat pikemmin kysymyksiä. Edustaja Papastamkos mainitsee tarpeen tarkastella uudestaan rahoitusjärjestelyä. Tämä varmasti pitää paikkansa. Nyt vielä tämä ei ole eh, niin sanotusti putkessa vielä etenemässä budjettiasiana. Eli tähän täytyy kyllä palata vielä myöhemmässä vaiheessa. Tämä liittyy myös siihen, mitä sanoimme viime kokouksessamme. Silloinhan me keskustelimme Sisilian tilanteesta. Siellä on samat haitat. Se on syrjäinen alue ja siellä on erityisiä ongelmia nimenomaan saariaseman takia. Maahanmuuttopainet niin ikään lisäävät taakkaa Sisiliassa myös pienemmillä saarilla on aiheutunut valtavia kustannuksia. Myös jakelu ja markkinointi luonnollisesti on vaikeampaa kuin muualla, kun ajatellaan maataloustuotantoa. No sitten komission suuntaan. Viime kerralla, kun maatalousvaliokunta kokoontui, totesimme, tai oikeastaan meille sanottiin, että komissiossa ei ole ongelmia sen suhteen, että nämä saaret pääsisivät samanlaiseen asemaan. Komissio totesi, että hakemus täytyy tästä jättää ennen kuin tällainen asema voidaan myöntää. Nyt pitäisi perehtyä siihen, onko tällainen järjestely mahdollista myös uudessa järjestelmässä. Aiotaanko soveltamisala laajentaa Onorevole Lavia, adesso se non ci sono altri interventi. Kiitoksia edustaja Lavia. Seuraavana puheenvuoro edustaja Boschille, mikäli muuta puheenvuoropyyntöjä ei ole. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti tällä kertaa. Kaikki mikä pätee poseihin, niin luonnollisesti se pätee suurelta osalta myös tähän mietintöön. Papastamkos on oikeassa Tämä on uudelleen laadinta, eikä pidä olettaa tai odottaa liian paljon tällaiselta uudelleen laadinnalta. Me olemme viimeistelemässä vuoden loppupuolella äh, kertomusta aiheesta ja aivan niin kuin edustaja sanoi, meillä on mahdollisuus keskustella näkemyksistämme yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Tässä jälleen kerran kun ajatellaan tätä 30 prosentin lisäystä, niin kuin sanoin, periaatteessa olemme syrjäisimpien alueiden äh, suhteen samaa mieltä, mutta luonnollisesti äh, korostamme budjettineutraaliuden periaatetta. Oikeastaan ajatuksena olisi se, että käyttämättömiä varoja vuodelta N voitaisiin siirtää N plus 1 vuodelle. Tässäkin näen kyllä budjetiongelman. Meillähän on vuosittainen budjetti, vuosibudjetti käytössä, eli tämä kyllä aiheuttaisi ongelmia sen suhteen, kun otamme huomioon nykyiset budjettisäännökset, jotka ovat kovin tiukat. Edustaja Paulsen. Voin yhtyä täysin jokaiseen sanaan, minkä sanoitte. Korostitte sitä, kuinka tärkeitä nämä saaret ovat, kuinka tärkeitä kaikki syrjäisimmät alueet ovat. Me emme rajoitu kommenteissamme pelkästään tuotantoon, maataloustuotantoon. Voin täysin yhtyä siihen, mitä te sanoitte. Me emme puhu pelkästään siitä, että ylläpidämme tuotantoa saarella, vaan kyse on myös kulttuurin ylläpitämisestä. Se on kallisarvoista myös unionin kuvan kannalta kokonaisuutena todellakin käytitte kauniita sanoja, aivan oikeita sanoja, kun kuvailitte sitä, mistä tässä on kyse. Politiikan täytyy olla sellaista, että nämä alueet ovat elinkelpoisia pitkällä aikavälillä. Mainitsitte liikenteen ja kuljetukset. Totta kai, kun otamme huomioon näiden alueiden maantieteellisen tilanteen, niin kuljetukset ovat ongelma. Mutta mutta kun ajatellaan sitä, miten kuljetus toimii mantereelta saarille, se toimii, siellä voidaan käyttää tiettyjä määrärahoja, mutta potentiaalia olisi vielä paikallisessa liikenteessä, paikallisissa kuljetuksissa. Minun mielestäni voitaisiin hyvin tukea myös paikallista tuotantoa sillä tavalla, että järjestelmän artiklojen otsikointia muutettaisiin. Tällä tavoin kuljetukset saarelle voisivat myös tulla tukikelpoisiksi. Sitten edustaja Danelli, tekin oikein hyvin kuvailitte sitä, mitä me tarvitsemme, jotta pääsemme yhteiseen tavoitteeseemme. Vuonna 2006 me teimme suuren työn niin, että voimme ottaa kaikkien alueiden erityispiirteet ja tuotannon alojen erityispiirteet huomioon tässä kokonaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuskin eh, tämän vahvisti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pidemmälle pitäisi mennä ja pyrkiä saamaan sopeutettuja täsmä välineitä, jotta ongelmiin voitaisiin paikan päällä puuttua. Mutta aivan niin kuin itse sanoitte, tämä alku pohjaa sille kertomukselle, minkä me tuotamme vuoden lopussa, eikä niinkään tälle uudelleen laadinnalle. Sitten lopuksi vielä edustaja Lavia. Kyllä muistan oikein hyvin, kun pyysin Italiaa toimimaan tällä tavalla. Omassa toimistossani en ainakaan vielä ole tällaista pyyntöä nähnyt. Se ei ole sinne tullut. En voi sanoa, että olisiko asianmukaisin ottaa käyttöön erityinen järjestely vai voisiko sitten olla tällaisia rinnakkaisia yhteisjärjestelmiä? Tämä täytyy tutkia. Täytyy tutkia myös tarpeet. Tässä nyt ihan tällainen spontaani reaktio aiheeseen. Te mainitsitte ongelmat, jotka havaitaan saarilla, esimerkiksi Sisiliassa. Ne ovat hyvin samantapaisia kuin Egeanmeren saarten ongelmat. Miksei voitaisi ajatella sitä, että maantieteellinen soveltamisala laajentuisi, mutta toki tämä vaatii vielä syve, sy, syvällisempiä tutkimuksia. Luonnollisesti me tutkimme sisäisesti asian, tutkimme onko ongelmia, onko täydentäviä kysymyksiä ja kuulemme myös Italian viranomaisia ja sitten loppujen lopuksi teemme ehdotuksen siitä, että mahdollisesti voitaisiin laajentaa joko nykyjärjestelmää tai sitten teemme ehdotuksen, joka on erillinen ehdotus ja täsmäehdotus äh, koskien Sisilian ongelmia. Mehän haluamme ratkaista nämä ongelmat niin, että voimme pitää kiinni näiden saarten elinkelpoisuudesta ja selviytymisestä. Papa Stankos, per concludere. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro vielä esittelijälle. Edustaja Papastamkos, olkaa hyvä. Para poli, Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Paulsenia hänen kommenteista. Nämä olivat erittäin rakentavia ja hyviä analyysejä koskien maataloussektorin tilannetta saaristoalueilla. Haluaisin kiittää myöskin kollegoita Lavia ja komission edustajaa heidän esittämistään kommenteista. Siihen, mitä edustaja Paulsen totesi, niin maan viljelystoiminta nykyisellään saaristoalueilla, erityisesti Igeameren pienillä saarilla – sehän liittyy suoraan myöskin kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kehitykseen. Se, mitä edustaja Poulsen totesi, niin sen haluaisin linkittää tähän alueelliseen rikkauteen, perinteeseen, kulttuuriin ja mitä tulee Igeämeren saaristoalueeseen, niin muistutettakoon siitä, että nämä saaret ovat laajalla alueella hyvin kaukana toisistaan. Yhteydet ovat hankalat, yhteydistä aiheutuvat kustannukset ovat suuret, rakenteelliset heikkoudet ovat ilmeiset, eli kyse on ikään kuin kahdes, kaksinkertaisesta eri, eristäytyneestä tilanteesta. Eli nämä syrjäisimmät saaret, ne saavat tukea näiltä vähemmän syrjäisiltä saarilta. Ja tämä rakenteellinen ongelma johtaa muihinkin ongelmiin, kuten veden, elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden toimittaminen – ilmastolliset ongelmat ja muut, jotka aiheuttavat erityisiä ongelmia juuri näillä Egeanmeren saariston pienimmillä saarilla. Haluaisin korostaa vielä sitä, että Egeanmeren pienten saarten sijoittuminen EUn ulkorajoille aiheuttaa myöskin suuria ongelmia, ja nämä ongelmat korostuvat juuri laittoman maahanmuuton myötä. Se aiheuttaa alueelle melkoisia paineita. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja esittämistäni kommenteista ja tulette varmaan esittämään tarkistuksia. Kiitokset teille ja kiitokset myöskin komissiolle. Termine per la presentazione. Oikein paljon kiitoksia, Georgos. Tarkistukset on jätettävä 11. heinäkuuta mennessä ja 19. syyskuuta todennäköisesti tämä voidaan sitten hyväksyä. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Seuraavana kohta kuusi. Me äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta. Ottakaapas äänestyskorttinne esille. Äänestämme aiheesta tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Valmistelija Sarbu ei ole paikalla, mutta edustaja Enson hänen sijaisena täällä. Kyse on siis tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta. Komissio ehdottaa raaka-ainemarkkinoihin liittyvää strategiaa, jolla toimitukset voidaan taata. Valmistelija Sarbu on laatinut tärkeitä ehdotuksia. korostaa sellaisia seikkoja, joita parlamentti on aikaisemminkin vaatinut. Eli tässä viitataan raaka-ainestrategian keskeiseen merkitykseen. Tarkistuksia on jätetty 46 kappaletta ja lisäksi kompromissitarkistuksia. Tästäpä syystä me tulemme tänään äänestämään näistä kompromissitarkistuksista ja toivottavasti ITRE-valiokunta, joka vastaa tämän aiheen käsittelystä, tulisi huomioimaan meidän lausuntomme. Joten jos teille sopii, niin äänestyskortit laitteeseen. Ajaa, eikö teillä ole äänestysluetteloa käytössänne? We start with the amendment We start with one, amendment 1, 2, compromise 1, and it adopted 10, if, if adopted, and et oh, cetera, et cetera. Okay. No. Pronti? Vedi,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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen numero yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kollega Schmidt. Here my voice. Puheenjohtaja, valitettavasti korttini, vaikkakin on paikalla, ei toimi. Tekniikka pettää tänään. Kortti on tulossa. No problem. Huomioimme äänenne. Seuraavaksi tarkistukseen neljä Lion, että kumppanit äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen numero kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 20. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 20. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuks, äh, kompromissitarkistukseen numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin kompromissitarkistukseen neljä. Äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen viisi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Emendamento 40. 40, attenzione. Seuraavaksi tarkistuksen 40. Äänestys alkaa, päättyy, hylätty. 41 Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten vielä loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Sarbulle. Kollega Enchu varmaankin välittää nämä onnen toivotukset edustaja Sarbulle. Ja näin pääsemme päivän tärkeimpään asiakohtaan. Ovatko kaikki valmiina? Onko James paikalla? Hyvä. Neuvoston asetuksen 1234-2007 muuttaminen maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta. Esittelijänä toimii James Nicholson. Kyse on mietintöluonnoksen hyväksymisestä. Tästä nyt on äänestettävä. Eli aihe on maito ja maitotuotealan sopimussuhteet. Se on tärkeä ala ja tässä sovelletaan yhteispäätösmenettelyä. Tarkistuksia on jätetty yli 300 kappaletta, mutta esittelijä on tehnyt sen verran erinomaista työtä ja ryhmien edustajat ovat kantaneet kortensa kekoon ja tämän kautta olemme onnistuneet muotoilemaan kahdeksan kompromissitarkistusta ja myöskin lukuisia johdantosan kappaleisiin liittyviä kompromissitarkistuksia. Meidän tulee varmistaa, että meidän ryhmämme, meidän valiokuntamme kanta tulee selkeästi näkyviin. Mitäs James sanot sur, suoraan äänestykseen vai haluatko sanoa vielä jotain? Uh, I hope... Uh, Kiitos puheenjohtaja kaunista sanoista. Toivottavasti äänestyksen lopussa asemani on vielä sama kuin nytkin. Melkoinen tehtävä tämä on ollut. Ja nyt olemme päässeet yllättävän pienen määrän kompromisseja, niin että pääsemme eteenpäin. Katson, että valiokuntana meidän pitäisi päästä johdonmukaiseen lopputulokseen, jotta pääsemme eteenpäin. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä kovasta työstä ja voin kyllä kertoa, että tiukkojakin taisteluja käytiin sisäisesti kompromissien laadinnassa. Ja vaikkakin asiat olivat hankalia, taisteltiin kovasti, niin kyllä puheenjohtajallakin oli oma roolinsa sen suhteen, että tässä kuitenkin päästään eteenpäin. Haluan kiittää henkilökuntaa, Patrickia aivan erityisesti, ja myös ryhmien työntekijöitä, jotka ovat tuntikausia käyttäneet aikaa niin, että tälle tasolle on loppujen lopuksi päästy. Haluan kiittää myös omaa henkilökuntaani voin suositella tätä hyvin kattavana pakettina, joka pitäisi saada eteenpäin ja kompromissitarkistukset mukaan luettuna. Grazie James. Allora se siete tutti pronti con list... Hienoa, kiitokset James sinulle. Jos kaikki ovat valmiina, niin voisimme varmaankin siirtyä äänestykseen. Tämä saattaa kestää hetkisen. 126 ensimmäisenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus, kompromissitarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 171. Seuraavana Dantanin laatimana sivulla kolme ihan alhaalla. Äänestys alkaa. 171 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, seuraavaksi kompromissitarkistukseen kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 205. Äänestys alkaa. 205 äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä varmaankin. Seuraavaksi 210. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 seuraavana. Äänestys alkaa. Kaksi kaksi kahdeksan siis kyseessä. Äänestys päättyy. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tar- kompromissitarkistus 21. Äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 22 seuraavana äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistuksen numero neljä. Äänestys alkaa. Hyvä. 238 Guinnessin laatima tarkistus. Äänestetään siitä. Sanoisin, että tämä on hylätty. Kompromissitarkistus 5 seuraavana. Ajaa, vähän hitaammin. No okei, okay, sopiihan se minulle. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus 5. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Kompromissitarkistus 6. Alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 30 sivulla 10. Esittelijän laatima tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Kyse myöskin esittelijän tarkistuksessa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus B seuraavana. No, ensin kompromissitarkistus B. Ovatko kaikki äänestäneet? Eikö? No nyt. Hyvä. Hyväksytty. Näin pääsemme Ah, kollega Silvestre, suullinen tarkistus. Teille puheenvuoro. non si vogliono. Olemme jo jakaneet tämän suullisen tarkistuksen. Ja kun otetaan huomioon, että ei haluta pidentää näitä järjestelyjä tälle toimialalle, vaan haluamme ottaa huomioon myös huomioon erityisen vaikean markkinatilanteen oliviöljyissä ja äh, syötäväksi tarkoitetussa olivesi, jossa hintavaihtelut ovat olleet näkemättömiä. niin, että tuottajat eivät saa edes tuotantokustannuksia katettua ja tästä aiheutuu suuria ongelmia. Ja sosiaalisia jännitteitä itse asiassa, joita myöskin on. Sen vuoksi on pyydetty komissiota ottamaan mukaan joitakin sääntöjä ottamaan joitakin säädöksiä, säännöksiä mukaan tähän säädökseen, jotta nämä ongelmat saadaan katettua. Tämä on siis pyyntö komissiolle uudesta aloitte- aloitteesta, joten ehkä komissio voisi katsoa tätä ja haluaisin myös ryhmäni esittelijää katsomaan tätä ja tukemaan tätä tarkistusta. Oikein paljon kiitoksia. Mehän olemme useampaan otteeseen sanoneet komissaari Cholokselle, että muitakin aloja pitäisi mainita, mutta tämä nyt on johdantosan kappale. Rafforzare ja ribadire quello che abbiamo... Johdantosan kappaleessa pyritään vain vahvistamaan ja toistamaan se, mitä on jo sanottu. Nyt niin, että komissio voi tähän pureutua nopeammin. Ja edustaja Tarabella. Haluaisin tarttua tähän kysymykseen, koska vaikkakin voin yhtyä Silvestrisin tarkistuksen ytimeen, niin valittelen tapaa, jolla se on tehty. Tarkistus tehtiin tunti ennen äänestystä ja kuitenkin kolme kuukautta on ollut aikaa tehdä tarkistuksia. Tämä on keskeinen mietintö. Valittelen siis menettelytapaa, miten siinä nyt kävi. Oliviöljysektori on hyvin merkittävä sektori niin ikään, mutta kyllä meille myös kananmunien tuotanto, porsalihan tuotanto ovat tärkeitä niin edelleen. En minä vastusta suullista tarkistusta. Jos sitä äänestetään, niin sitä äänestetään. Mutta minä kyllä äänestän vastaan. Valittelen tätä menettelyä. Ja näin maitomietinnössä, kun puhutaan sitten oliviöljyistä, niin pitää puhua myös lihasektorista ja niin edelleen. Kenties on muitakin tapoja tehdä tämä tarkistus. Silvestri on aivan oikeassa, jos hän toteaa, että ei, sitä, ei hän sitä tee. Mutta pahoittelen sitä, että tuntien äänestystä tällainen tehdään, kun kolme kuukautta on ollut aikaa. Puhun nyt aivan henkilökohtaisessa ominaisuudessa, omassa, omissa nimissä. Henkilökohtaisesti äänestän tätä tarkistusta vastaan. Okei, okay, grazie Mark. Eh... Hyvä, kiitokset Mark sinulle. No tämä ei tietenkään ollut se perinteinen lähestymistapa mutta mitäs esittelijä sanoo? Kiitoksia, kiitos Silvestrikselle, että tästä iltapäivästä saadaan vähän jännämpi kuin muuten olisi ollut. Tästä näkökulmasta haluan asiaa lähestyä ja hyvin positiivisella, tavalla. Ja se tapa otetaan tietysti huomioon, jolla hän eh, tarkistuksensa esitti. Ja minun täytyy sanoa, että olen ihan tyytyväinen, että otetaan erillisäänestys siitä tästä tänään, mutta täytyisi lisätä se asia, että otetaan huomioon, selvitettäisiin se yksiköltä, että onko tämä sellainen, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi ja äänesteltäväksi. Minulla on kaikki sympatia olivioilijaa kohtaan, mutta jos pystyn, niin het, ensimmäisenä olen antamassa siihen tukeni. Oli muita asioita, jotka tulivat esille mietinnössä, jotka eivät sopinut yhteisen lainsäädäntötekstin kanssa, mitä siinä tehtiin, mutta tämän ehdollisuuden kanssa niin voitaisiin ottaa ainakin indikatiivinen äänestys ja sitten myöhemmässä vaiheessa on saatu selvitettyä, mikä on tämä tilanne äänestettäväksi ottamisen kanssa. Jos Desilestis voi tämän anteliaisuuden kanssa elää, niin sitten kaikki voimme tästä selvitä, mutta henkilökohtaisesti tässä vaiheessa äänestäisin vastaan, mutta toivon hyvää kun hän yrit, tässä hänen pyrkimyksessään eh, puhua näiden ihmisten puolesta, jotka liittyvät tähän vielä. Punto se, pero... Kiitokset Jim, sopii. Jos täällä ei vastalausetta esitetä, niin tästä voidaan äänestää. Hyvä. Suullinen tarkistus tästä nyt äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli vielä kerran. Suullinen tarkistus, siitä nyt äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta. Onnittelut, kollega Silvestris. Ja näin pääsemme seuraavaan tarkistukseen. kollega Tarabella, che non lo farò più. vain luvata, luvata kaikkien edessä Tarabellan edessä, että en tee enää näin toisteen. No. Kiitoksia. Seuraavana kompromissitarkistus C. Ai, eikö sittenkään vielä? Onhan tässä muitakin. Eräs tarkistus, nimittäin 43, siitä ei olekaan vielä äänestetty. Kollega Alvesin laatimana. Sivu 10, sieltä se löytyy. No niin, tarkistus 43, äänestys alkaa, päättyy. Siis tarkistus 43. Kompromissi C seuraavana. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus E. Ei, siis kompromissitarkistus E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus F. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen H. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissitarkistus I. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Uskoisin, että se on hyväksytty. 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty siis. Kompromissitarkistus N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 100, kollega McGinnisin laatima. Uskoisin, että se on hyväksytty. Näin pääsemme seuraavaan kompromissitarkistukseen. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Eli kompromissitarkistus OA. Kompromissitarkistus N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus B. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vielä kompromissitarkistus R. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi vielä kompromissitarkistus S. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Hyvä. Nyt äänestämme muutetusta lainsäädäntöpäätöslausuman päätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa, päättyy. yksi ääntä puolesta, kolme vastaan, ei yhtään tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme asetuksesta, anteeksi, päätöslauselmasta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Ja sitten vielä äänestyksen, jotta voimme aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Eli että esittelijä saa mandaatin neuvotteluiden vetämiseksi. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Onnittelut James ja onnea menestystä tuleviin neuvotteluihin. Michelle, olepa hyvä. Sän jälkeen ei äänestetty 11 esittelijältä. ah, Aha, selvä. Bene. Cari amici, anche il... Asia siis. Pihvi, hyvä. No niin, nyt olemme äänestäneet myöskin tästä maitopaketista. Neljäs päivä kesäkuuta, anteeksi heinäkuuta Strasbourgissa tapaamme kello 19, eli neljäs päivä heinäkuuta. Ja näihin sanoihin päätän kokouksemme. Kiitoksia.